Nyt haluan kertoa, että Daniel Verial Eskerpenia on jättänyt paikkansa Euroopan parlamentissa 10.3. alkaen artikla 4.1 mukaan hänen paikkansa on vapaana ja kansallinen viranomainen tulee nimeämään uuden jäsenen parlamenttiin. Nyt